Okay, colleagues. If everyone could Hyvät kollegat, asettukaa paikoillenne, niin kiitos. Muistuttaisin vielä kaikkia, erityisesti heitä, jotka eivät olleet täällä eilen, niin ohjelma on se, että äänestämme nyt ja kello 10 siirrymme AFET-valiokunnan seuraan puhumaan maahanmuutosta. Tapaamme nuoria, jotka puhuvat maahanmuutosta. Sitten puhumme yhteisestä mietinnöstä Afetin kanssa koskien maahanmuuttoa. Työtti meidän meidän siinä. Ja sitten äänestetään Sakarov-palkinnosta sen jälkeen. Muistuttaisin, että teidän on ilmoitettava, kuka äänestää teidän ryhmässä sakarov – Täysivaltaiset jäsenet toki saavat äänestää, mutta mikäli teillä on varajäsen äänestämässä, niin heistä on ilmoitettava. Eli ainoastaan he, joista on ilmoitettu, saavat äänestää. Kaksi kuukaksi on tämä yhteis, yhteisen kokouksen sali. Äänestämme nyt tästä lausuntoluonnoksesta, jonka aiheena on kansalaisjärjestöille EUn talousarviosta myönnettävä rahoitus, eli Schlein on esit valmistelija, jos takana voisi olla hiljaa, eli ole hyvä. Yes, thanks Linda. I just wanted to... Kiitos Linda. Halusin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöhengestä sitä meillä kaikilla oli neuvotteluvaiheessa. Kiitoksia kovasti. Kollegat, me äänestämme kompromissitarkistuksia melkoisesti. Toivotaan, että tämä toimii suoraviivaisesti. Katsotaan kuitenkin ensin, että laitteet toimivat. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Laitteet pelaavat. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 tarkistus on vedetty pois. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. 33 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 vedetään pois. 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 71 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten äänestämme lausunnosta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki, jotka haluavat. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Kiitos paljon, eli Schlein. Onnittelut. Hyvät kollegat, tämä sujui ennätysajassa, koska lääkärin saatavuusäänestys lykättiin. Ja jatkamme kohdasta 12 salissa 2 q Olemme siellä lopun aamupäivä ja sen jälkeen palaamme tänne iltapäiväksi. Kello 15 jatkamme täällä iltapäivällä. Jatkamme täällä siis myöhemmin. Nähdään kello 10 2 2 salissa. Kiitos.